Chers collègues, la séance est reprise. Istunto jatkuu. Jatkamme äänestyksillä. Meillä on ensin viisi lausuntoa eri lainsäädäntöohjelmista monivuotiseksi rahoituskehykseksi 2001-2027 ja tarkoitan kyllä neljää, vaikka sanoin viisi. Tai itse asiassa kolme, koska, koska tämä yhteisiä säännöksiä koskeva asutus se on nyt lykätty. Ensimmäinen äänestys koskee niin ollen Urmas Paetin lausuntoa sisäisen turvallisuuden rahaston perustaminen. Tarkistus 30 puolesta vastaan. Anteeksi, mutta en nähnyt oikein. Kuka on puolesta? Ja vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kolme yksi puolesta. Vastaan Ei selvä. 31. Tarkistetaan sähköisesti. Äänestys alkaa. 31 on kyseessä. Ai niin, laittakaa ne kortit koneisiin. Ovatko kaikki äänestäneet? Ilmeisesti ei. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty 13 puolesta 10 vastaan. Tarkistus 32 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty 33 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 2 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 3 puolesta vastaan. Tyhjää Tarkistetaan. Tarkistus kolme äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 12 puolesta 11 vastaan. Tarkistukset 4, 5 ja 6 yhdessä puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 34, 36, 37 raukeaa, koska edelliset hyväksyttiin. Tarkistus 7 puolesta. 7 vastaan. Tarkistetaan. Tarkistus 7. Äänestys sähköisesti alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 13, 12 vastaan. 8, 9, 10, 11 yhdessä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan tämäkin 8, 9, 10, 11. Sähköinen äänestys alkaa. Ja päättyy. 12 vastaa 12. Se on siis hylätty. 39 puolesta vastaan. Ei selvä tapaus. 39 tarkistetaan sähköisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 12.12. 12. Se on hylätty. Tarkistus 12 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 13 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 14 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan tämä sähköisesti 14 Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Se on hylätty 13 vastaan 11 puolesta. 15 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 15. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 13.12. Hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä 17. Äänestys päättyy. Se on hylätty 13 vastaan 12 puolesta. 18 puolesta Ça change rien. 13-13, 13-13 sekään ei muuta tilannetta. Eli nyt kyseessä on tarkistus 18. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 22 puolesta vastaan tyhjää. Se on varmaan hylätty, mutta tarkistetaan. 22. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Kyllä se on hylätty. 21 puolesta vastaan. Anteeksi, puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää. Se on hylätty. 24 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. 24. Sähköisesti äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Se on hylätty. 14 kielteistä, 13 myönteistä. Se oli 24. 23 puolesta. Vastaan. Tyhjää. 23 sähköisesti tarkistamaan. Äänestys päättyy. 14 vastaan 14. Hylätty. 25 puolesta vastaan. Tyhjää. Katsotaanpa sähköisesti 25. Äänestys päättyy. Hylätty 14 vastaan 14. 26 puolesta. Vastaan. Sähköisesti 26. Äänestys päättyy. 14 vastaan 14. Hylätty. 27 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Äänestys koko tekstistä tarkistettuna Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Tämä on hyväksytty 25 puolesta kaksi vastaan yksi tyhjä ääni. Onnittelut, Urmas Paet. Seuraavaksi Howarthin lausunto. Luova Eurooppa-ohjelman perustaminen. Eli tarkoitus 13, 14, 15, 16 yhtenä ryhmänä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistukset 3, 4, 5, 6 ne on vedetty pois. Tarkistus 7. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistus. Ja 12 onkin vedetty pois. Eli sitten äänestys koko tekstistä nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Kaksi korttia on nyt että niin niille ei ole äänestetty. Eli hyväksytty 24 puolesta 4 vastaan. Onnittelut Howarthille. Seuraavaksi turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston perustaminen. Klonik Mohanin lausunto. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 34 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. Tarkistus 35 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 36, 50, 52, 56 ja 59 ja 60. Äänet puolesta vastaan Tarkistetaan sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 17 puolesta, 11 vastaan. Sitten kolme tarkistusta, 4, 5 ja 6. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 37 puolesta, vastaan tyhjää hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 puolesta vastaan, vastaan tyhjää. Tarkistetaan tarkistus 43. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Sitten 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47, 48, 49, 51, ei kun hei. Niin, nämä raukeavat. Eli 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 58 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hylätty 12 puolesta 16 vastaan. Tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11 puolesta vastaan Tarkistamme sähköisesti tarkistuksen 11. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 17 puolesta 11 vastaan. Tarkistus 12 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 13 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 2 puolesta. Ei kun se raukeakin. Eli tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tarkistuksen 15 sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tarkistus 19. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 23. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 24 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 25, 25, 27, 28, 29, 31 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta. Vastaan tyhjää ei nyt tullut selväksi, eli tarkistus 26. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 16 puolesta 14 vastaan, eli hyväksytty. 30 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistamme tarkistuksen 30. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Tarkistus 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten koko lausunto nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Yksi kortti on jäänyt käyttämättä. Äänestys päättyy. Hyväksytty 25 ääntä puolesta, 5 ääntä. Eli onnittelut Karin Kloonelle. Ja tässä olivat lausunnot. Nous allons maintenant ja seuraavaksi siirrymme eteenpäin koskien Jens Geijerin mietintöä. Eli kyseessä on Euroopan turvapaikkavirasto tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän tarkistus 2. Sähköinen äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta. Vastaan. Tarkistamme tämän sähköisesti. Tarkistus neljä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy, hylätty. 17 vastaan 6, 15 vastaan 16. Tarkistus 1, puolesta vastaan hyväksytty. Nyt äänestämme koko tekstistä. Nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 28 puolesta kolme vastaan. Onnittelut Jens Geier. Seuraavaksi lisätalousarvio numero 6, Sigfrid Muresan. Meillä ei ole tarkistuksia, äänestämme koko tekstistä. Nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 29 puolesta kaksi vastaan. Onnittelut yleisesittelijälle. Tämä on hienoa viedä neuvostoon. Ja seuraavaksi siirrymme eteenpäin globalisaatiorahastoa koskevaan mietintöön Gardias Barrubian. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta Eli äänestämme äänestämme tarkistuksesta neljä puolesta. Puolesta. Tarkistus neljä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi voimme äänestää yhtenä ryhmänä seuraavasta tarkistuksista 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty koko mietinnöstä näin muutettuna. Nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 28 vastaan 3. Onnittelut esittelijälle. Ja nyt siirrymme vuoden 2018 talousarvioon. Meillä on viisi siirtopyyntöä. Sigrid Muresan yleisesittelijämme tulee esittelemään nämä teille. Nyt olkaa hyvä. Kiitos. Ajattelin, että jos meillä ei ole budjettia ensi vuodelle vielä, meidän pitäisi vielä työstää vuoden 2018 asioita. Ja haluaisin kertoa, että 2018 on se budjetti, jota käytetään joulukuun loppuun asti, ehkäpä pidempäänkin, tammi-helmikuulle vielä, ehkä juu tai ei, ei vielä tiedä, liian aikaista sanoa, mutta kuitenkin meidän on hyväksyttävä tiettyjä siirtoja. Ne eivät ole problemaattisia, suositukseni on puoltaa niitä, kaikkia näitä siirtoja. Voisin esitellä ne lyhyesti. Äh, päätös 28 liittyy Guardia Zabalin mietintöön. siirremme 2,3 miljoonaa euroa EGFn reservistä EGFn pääkohtaan puolan tätä. Toinen siirto on sitten, hyvät kollegat, päätös 30, jonka tarkoituksena on siirtää joitain asioita hallinnollisista menoista Horisontti 2020, ITERin, SEFin ja sitten hätätukilinjalta äh, – ja myöskin turvapaikkarahastoon 5,95 miljoonaa yhteensä. Puoltaisin tätäkin. Suositan sitä. Kolmas päätös on sitten siirto 32, missä kyseessä on 3,93 miljoonan euron siirtäminen tukemaan IT-järjestelmiä ja niiden uudistamista komissiossa Brexitin vuoksi. Tarkemmin ottaen kysymys on siitä, että koska Brexit tulee IT-järjestelmät liittyen tulliliittoon, äh, täytyy uudelleen konfiguroida, ne täytyy testata 27 jäsenvaltiossa, niitä varmistetaan, että ne toimivat tässä kokoonpanossa sen sijaan, että on 28 jäsenvaltiota, niin kuin aikaisemmin oli, ja komissio tarvitsee siihen täm, nämä miljoonat. Tämä rahaa tulee kolme miljoonaa tulee kemikaalivirastosta, koska he ovat saaneet enemmän maksuperusteisia tuloja, tarvitsevat vähemmän budjettituloja ja 0,9 sitten muista hallintomenoista komissiolta puoltaisin tätäkin päätöstä, jotta vahvistamme IT-järjestelmiä, kun Brexit toteutuu. Neljäs siirtopyyntö on puheenjohtaja päätös 33. Tämä siirto koskee ennakkomaksuja Jean Monnet-rakennuksessa, jota rakennetaan Jean Monnet 2-rakennus Luxemburgissa. Sitä rakentaa äh, Luxemburgin valtio ja elokuussa 2018 komissio kertoi meidän aikeistaan tehdä etumaksu Luxemburgin äh, valtiolle Ensimmäinen ennakkomaksu 4,6 miljoonaa oli jo tehty vuoden 2017 lopussa ja tämänhetkinen siirto on 39,9 miljoonaa euroa ja näin komissio pystyy saamaan toisen ennakkomaksun maksetuksi Luxemburgin valtiolle äh, tämän rakennuksen rahoituksen, eli 39,9 miljoonaa Jean Monnet 2 rakennukseksi. Mistä raha tulee sitten pääasiassa? Mm, palkkatuloista 33,3 miljoonaa euroa. 3,3 miljoonaa siirretään sitten rakennusmenoista, EU-delegaatioista ulkomailla ja 2,36 miljoonaa siirretään sitten taas ulkoisen henkilöstön osalta hajautetussa organisaatiossa näitä ei käytetä vuoden loppuun mennessä ja näin ollen niitä pyydetään siirrettäväksi ja sitten viimeinen miljoona tulee sitten menoista, jotka liittyvät ulkoisen henkilökuntaan ja virkamiehiin EU-delegaatioissa. Eli yhteensä 39,9 miljoonaa. Minä puoltaisin tätäkin päätöstä. Ja viimeinen siirtopyyntö päätös 35. Siinä siirretään 45,2 miljoonaa, jotta voidaan äh, rasvatonta maitojauhoa varastoida. Tästähän puhuttiin aikaisemmin, kun tosiaan tuli tappioita, kun interventiohinta oli alempi kuin tämän rasvattoman maitojohen hinta markkinoilla. Ja näin ollen on todettu, että tarvittaisiin siirto 45 miljoonaa euroa. Nämä rahat tulevat 9 miljoonaa rahoituskorjauksista jäsenvaltioille liittyen liittyen tilien selvittämiseen ja 35,7 miljoonaa sitten riitojenratkaisumenettelystä ja 0,5 miljoonaa tulevat sitten maaseudun kehityksen rahoituksesta mm, maatalousrahastosta, takuosastosta. Ja puheenjohtaja, minä suosittelisin tämänkin siirron hyväksymistä. Tässä olivat päätökset. Katsotaan, kuinka paljon enemmän meidän pitää sitten saada näitä vuoden 2018 loppuun mennessä. Kiitos. Paljon kiitoksia, hyvä yleisesittäjä. Nyt siirryn varjoesittelijöiden puoleen. Monika, onko teillä huomioita asiaan? Äh, Minä tuen näitä siirtoja. Meidän täytyy välttää korkkomaksuja ja käyttää niitä varoja, joita meillä nyt on tänä vuonna, jotta voimme maksaa vähemmän korkoja. Eli suhtaudun tähän erittäin myönteisesti. Nyt minä käännynkin vuoden 2018 varjoesittelyn puolella, vaikka tässä kyseessä on ensi vuoden talousarvio. Niin siis minä nyt käännyin varjoesittelijöiden puoleen, ja tehän olette tämän vuoden varjoesittelijä. Haluaako nyt joku muu käyttää vielä puheenvuoron? Minä haluaisin vain tuoda esiin sen, että meillä on ollut hemmetimoinen ylibudjetointi kyseessä, sillä yli 13 miljardia me nyt siirrämme rahoit rahoitukseen, kiinteistöjen rahoitukseen, mutta ehkä me voimme nyt tästä huolimatta näistä siirroista äänestää yhtenä ryhmänä, ellei mitään ongelmaa sen suhtaan ilmene. Nyt sähköisellä äänestyksellä nämä viisi siirtopyyntöä, jotka yleisesti juuri esitteli. Nimenhuutoäänestys. Nyt varmaankin kaikki ovat äänestäneet. Äänestys päättyy 24 puolesta, 3 vastaan, yksi tyhjä. Onnittelut Sigri, Sigfrid saa Nyt siirrymme muihin osiin ja jälleen kerran esittelijämme saa puheenvuoron. Thank you, Chairman. I've got one. Ki- Kiitoksia yksi, mutta täällä on viisi siirtopyyntöä. Kahdesta pitää äänestää ja suosittelen, että äänestämme sen jälkeen, kun olen selittänyt näistä siirroista. Ensinnäkin tilintarkastustuomioistuin, eli 50 paikkaa pitäisi siirtää. Näin viidelle asiantuntijalle voitaisiin tarjota talon sisäisiä sopimuksia. Tätä ei tarvitse äänestyttää ja voin tukea tätä. Ja sitten tietosuojavaltuutettu. Varmaan tiedätte, että tietosuojavaltuutetun on perustettava eurooppalainen tietosuojalautakunta. Ja 420 000 vaikuttaa suurelta summalta aika pienelle instituutiolle, mutta tavoitteena on luoda uudenlainen tietosuojalautakunta, ja se on syy tähän siirtopyyntöön. Ja erityisesti haluttiin vahvistaa erinäisiä tiimejä, sopimushenkilökuntaa, jota tarvitaan lautakunnan luomiseen. Tästä ei tarvitse äänestää ja olen valmis tukemaan tätäkin. Sitten Euroopan talous- ja sosiaalikomitea. Sieltä on löydetty 575 000 säästöä ja on ehdotettu, että tällä tavalla parannetaan rakennuksen turvallisuutta ja tästä on äänestettävä. Ja suosittelen, että tuemme tätä siirtoa. Ja sitten alueiden komitea. 168 000 halutaan siirtää kolmelle alalle. Siellä pitää maksaa IT-hallintojärjestelmistä – ja monia kokosaleja pitää remontoida. Ja sitten pitää luoda myöskin verkkoarkisto. Ja nämä varat löydettiin henkilöstövähennyksistä ja eläkkeistä. Tästä ei tarvitse äänestää ja olen valmis tukemaan tätä. Ja lopuksi vielä parlamentissa on kaksi siirtopyyntöä. Ensinnäkin C9 se liittyy käyttämättä oleviin määrärahoihin ja uuteen vierailijatilaan. Nämä sopimukset eivät toteutuneet ja siksi rahoitusta halutaan käyttää IT-hankkeisiin mukaan lukien myöskin bisnesjatkuvuussuunnitelmat. Ja minä suosittelen, että tuemme myöskin tätä siirtoa ja sitten siirto C10, eli että hyödynnetään maksamattomia palkkoja, ja niillä voitaisiin ostaa uusia AV-välineitä, koska osa vanhasta kalustusta on jo vanhentunutta, ja tästäkään ei tarvitse äänestää. Eli kaksi äänestystä on tarpeen. Talous- ja sosiaalikomitea, ja sitten toiseksi Euroopan parlamentin C9 siirto IT-hankkeelle. Ja minä tuen näitä ehdotuksia. Si, monsieur le rapporteur. Paljon kiitoksia esittelijälle. Onko tähän puheenvuoron kysymyksiä? Onko jotakin huomioita? Ei taida olla. Joten nyt teitä näin, neljä näistä siirroista voidaan katsoa siis hyväksytyksi ja minä nyt ottaisin yhden äänestykseen. Se koskee talous- ja sosiaalikomitea. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty 23 puolesta, 3 vastaan. Seuraavaksi äänestämme Euroopan parlamentin C9 kohta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 24 puolesta 3 vastaan. Onnittelijat esittelijällemme. Sitten muut äh, pääluokat, mitä tulee kiinteistöpolitiikkaan. Meillä on Euroopan ulkosuhdehallinnon osalta sopimusehdotus äh, rakennuksen hankkimisesta Etelä-Afrikassa ja Euroopan unionin tuomioistuimen rakennusten turvajärjestelmien parantaminen Luxemburgissa. Nyt antaisin Monika Holmeerille puheenvuoron. Hän on pysyvä esittelijä asiassa hän voi esitellä lyhyesti nämä projektit ja varjoesittelijät voivat äh, käyttää puheenvuoroja. Monika vastaa kysymyksiin, jos ne tulee esiin. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Puheenjohtajahan tietää, että minä vastaan kyllä kaikkiin hänen puhuttelumuotoihinsa. No sitten ensinnäkin tämä tuomioistuin kysymys. Kysehän on turvallisuuteen liittyvistä vahvistumisista rakennuksessa. Nämä ovat välttämättömiä toimia. Asiasta on puhuttu jäsenvaltioiden turvallisuusasiantuntijoiden ja viranomaisten kanssa. Tällaisia rakennuksia pitää suojata ja toimet täytyy suorittaa niin, ettei rakennus näytä miltään linnakkeelta, vaan kyse on edelleen avoimesta ja kutsuvasta rakennuksesta, mutta turvallisuustilanne on kuitenkin sellainen, että meidän täytyy sitä vahvistaa. Tässä puhutaan 29 miljoonasta. Tämä koskee vuosia 2009, 6,25 miljoonaa, 2017, 2020, 2021 8,5 miljoonaa Ja tässä on nyt muutettu varainhoitoasetusta, koska asetuksessahan salli, on todettu se, että mitään saa ottaa luottorakennuksen eikä tarvita mitään välimiehiä. Eli tällä tavalla jo pelkästään tässä säästetään 1,58 miljoonaa, jotka menisivät muuten välikäsille. Eli voin vain kehottaa meitä hyödyntämään näitä muutoksia varainhoitoasetuksessa. Ja sitten meillä on ollut erittäin hyvää yhteistyötä Luxemburgin valtion kanssa. Sehän on hoitanut ja järjestänyt kaiken suunnittelusta lähtien ja haluaisin erityisesti kiittää Luxemburgia, koska se on ollut erittäin avulias, mitä tulee näihin rakennuksiin. Ja sitten korot on määritelty niin, että tässä on 20 vuotta korkeintaan takaisinmaksuaikaa ja tietysti yritämme maksaa sen nopeammin takaisin. Vielä sataprosenttisesti ei ole lyöty lukkoon korkoja, mutta Eurobor plus marginaali, se on erittäin hyvä tarjous. Eli kyse on noin yhdestä prosentista – Eli kustannukset tässäkin kohtaa ovat vielä hyvin kohtuullisia. Eikä tämä johda minkään äärimmäisiin kustannuksiin. Ja meidän täytyy ottaa huomioon myöskin rakennuskustannusten korottaminen. Ja tässä on tämä 1,30 miljoonaa rajana. Ja tämä korkoinen olisi noin noin 35 miljoonaa vähän päälle. Tästä on tehty hyvä laskelma, myöskin pahin mahdollinen skenaario, mutta koska korot ovat alhaiset, niin ehkä tämä loppusumma on alhaisempi kuin tässä pahimmassa vaihtoehdossa. Eli voin tukea tätä rakennustoimintaa sataprosenttisesti. prosenttisesti Eli tämä, siis äänestämmekö tästä nyt ensin vai, koska Etelä-Afrikka on hiukan erilainen sitten kuitenkin. Eli ensimmäisen osan liittyen eh, koskien siis näitä tuomioistuimen eh, rakennusten eh, rakennustöitä. Haluatko varjoesittelijät käyttää puheenvuoroja tähän asiaan liittyen, ellei näin ole? Äänestämme asiasta sähköisellä äänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? 23 puolesta kaksi vastaan. Onnittelut esittelijälle ja hänen vakaumuksensa voimalle. Sitten Afri- Etelä-Afrikkaan liittyen, oliko tässä jotakin erityistä? Tämä rakennus on hyvin suunniteltu. Eli tästä on tehty kustannusanalyysi. On katsottu, olisiko parempi sitten vuokrata uusia kokoustiloja. 8,25 miljoonaa tämä olisi maksanut. Tai sitten vanha vanhan rakennuksen kunnostaminen. Ja se olisi sitten 7,75 miljoonaa euroa. Mutta halvin vaihtoehto on, on se, että hankitaan uusi toimistorakennus. Silloin kustannukset olisivat noin 7,1 miljoonaa. Eli tämä on huomattavasti edullisempi kuin tämä vaihtoehto A ja myöskin edullisempi kuin vaihtoehto B. Eli on selvää, että uuden rakennuksen hankkiminen olisi hyvä vaihtoehto niin ulkosuhdehallinto vielä ei ole siellä. Olemme olleet siellä hiukan aikaisemmin. Ja halusin kysyä tästä kollegoilta ja pyytää tältä tukea. Eli periaatteessa tuen tätä rakennuksen hankkimista, mutta yhä enemmän meillä on rakennuksia, joiden tosiasialliset omistajat eivät ole tiedossa – Eli kyse on joistain yrityksistä tai muista tahoista, joiden taustoja ei tunneta. Ja Moskovassa me olimme kysyneet, ketkä ovat tosiasialliset omistajat, eivätkä vain oikeudelliset. Tämä juridinen tilannehan ei ole niin tärkeä, koska he eivät ole sen sillä taustalla. Ja yritin hiukan tutkia tätä asiaa ja pyysin että saisimme tietää, ketkä ovat tosiasialliset omistajat ja ne, jotka hyötyvät näistä vuokrasuhteista, koska nyt kun meillä on uusi rahanpesudirektiivi, niin meidän täytyy tietää, ketkä ovat nämä tosiasialliset tahot, ne pitää mainita ja meidän on tarkistettava, liittyykö tähän jotain ongelmia. Eli jos meillä on oikeudellisia yksiköitä joissain rakennuksissa, eli oikeudelliset henkilöt ovat tässä tärkeimpiä. Ja tämä nyt pätee Etelä-Afrikan tapaukseen Eli kiitoksia tuomioistuimelle. Ulkosuhdehallinto vielä ei ole paikalla. Eli 10. joulukuuta me voimme palata tähän asiaan. Mutta pyytäisin, että saamme todella tietää, kenelle nämä rakennukset oikeasti kuuluvat, emmekä oikeastaan saa näiden asianajotoimistojen ja niiden johtajien nimiä. Eli haluaisin pitää tämä nyt auki niin kauan, kunnes tiedämme Etelä-Afrikasta ja Moskovasta, kenelle, ketkä ovat nämä tosiasialliset omistajat. Jos tämä on teistä ongelmallista, niin kertokaa minulle, mutta minä haluaisin nyt vähän lykätä tätä. Eli 10. joulukuuta voimme tästä päättää. Sisäinen osalta ei ole mitään ongelmia, vaan haluan vain tietää, ketkä ovat nämä oikeat omistajat sekä Etelä-Afrikassa että Moskovassa. Meidän täytyy tietää nämä omistajat. Olen nyt luullut enemmän, että siellä on yhä enemmän nyt johtajia asianajatoimistoissa, emmekä tiedä, kuka siellä oikeasti on omistaja. Eli sopiiko teille tällainen menettelytapa? En tiedä, pitäisikö meidän odottaa nyt hiukan vai lykätäänkö tämä kymmenenteen päivään saman tien? Si, Monika, je pense. Paljon kiitoksia Monika. Varmaankin voimme edetä epäröimättä, mutta onko teillä esittelijälle kysymyksiä? Minulla olisi kysymys esittelijälle. On hienoa, että Euroopan ulkosuhdehallinto edustustojaan lisää, mutta eikö nyt ole sellainen vaara, että meillä on tulevaisuudessa tietyissä kaupungeissa 29 edustustoa? Eikö olisi jonkinlainen mahdollisuus yhdistää Euroopan unionin ulkopuolella näitä diplomaattisia edustustoja, että voisimme hiukan säästää rahaa. On aika hämmästyttävää, että me moninkertaistamme näitä palveluja, vaikka meillä ei olisi yhteistä eurooppalaista ulkopolitiikkaa. Jokainen jäsenmaa pitäytyy omassa ulkopolitiikassaan. Niin minusta tuntuu, että me käytämme hyvin paljon rahaa hyvin ristiriitaiseen toimintaan. Ja nyt jos lähitulevaisuudessa meidän pitäisi vastata äänestäjille siitä, olemmeko me toimineet moitteettomasti, niin minä en osaisi kyllä vastata tähän. No, joskus, silloin kun on suuria rakennuksia, niin silloin on mahdollista, että pienemmät jäsenvaltiot haluaisivat sitten vähän tulla siinä sivussa mukaan. Mutta esimerkiksi Britannia, Saksa, Ranska, Italia, Espanja, niin silloin tämä pidättyväisyys on kyllä aika merkillistä näissä eurooppalaisissa edustoista. Niissähän on aika paljon työntekijöitä jäsenvaltioista ja nämä rakennukset ovat aivan liian pieniä. Niiden pitäisi olla kor- jonkinlaisia kerrostaloja, jotta kaikki ihmiset sinne mahtuisivat. No vaikka esimerkiksi etä amerikassa tässä nyt ei olisi mitään järkeä, mutta EB halusi tulla alivuokralliseksi rakennukseemme Etelä-Afrikassa. Ja sitten tietyissä maissa on pieniä lähetystöjä ja edustustoja, ja ne usein sitten mielellään menevät EUn yhteisiin tiloihin, koska siellä on IT-palvelut ja yhteisiä ongelmia, joita voi ratkaista yhdessä. No, Etelä-Amerikassa tai Amerikassa tai muualla suuret jäsenvaltiot tai ne, joilla on paljon työntekijöitä, ne torjuvat tämän ajatuksen yhteisistä rakennuksista, koska sellaisia on hyvin vaikea löytää tämän kokoisille henkilöstöille. Tai sitten ehkä kyseessä on jäsenvaltion oma ylpeys. Ketään ei voi pakottaa, mutta tietyissä maissa tällaisia rakennelmia jo on. Ja tässä tapauksessa rakennus on lähennä Saksan, Ranskan, Italian ja muistaakseni myöskin Belgian suurlähetystöä. Eli siinä ympäristössä on paljon suurlähetystöjä. Aber der Gedanke ist gut, Herr Vorsitzender. Mutta ajatus on ihan hyvä, puheenjohtaja. Minulle sanotaan, että Euroopan ulkosuhdehallinnon edustajat ovat tulossa. Me olemme nyt hiukan edes etuajassa aikataulun verrattuna. Voimmeko me keskeyttää pariksi minuutiksi kokouksemme? Näin saisimme ulkosuhdehallinnon edustajilta itseltään nämä vastaukset. Keskeytämme istunnon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 ajoissa. Edustajamme Monika Holmeier esitti muutamia kysymyksiä. Hänellä olisi muutama kysymys teille, jotta voisimme hälventää kaikki mahdolliset epäilykset mielistä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja olen pahoillani siitä, että ulkosuhdehallinnon edustajat joutuivat juoksemaan, koska olimme aikataulusta vähän edellä. Eli meillä on muutama kysymys ulkosuhdehallinnolle ja meidän täytyy puhua vielä näistä ongelmista, nyt kun meillä on uusi rahanpesudirektiivi. Ja meidän ei pidä tarkistaa ainoastaan juridisista omistajista, asianajatoimistoista ja, tai muista yhtiöistä, vaan meidän täytyy tietää, ketkä ovat tosiasialliset taloudelliset hyötyjät näistä vuokrasuhteista. Ja minä ylistin juuri ulkosuudenhallintoa hyvästä valvonnasta ja hyvästä rakennusvalinnasta. Periaatteessa meillä ei ole mitään epäilyksen aiheita, mutta haluaisimme tietää, ketkä ovat nämä tosiasialliset omistajat Moskovassa ja Etelä-Afrikassa. Ketkä ovat näiden yritysten takana? Meillähän ei ole mitään käsitystä siitä, keitä siellä takana on. Bien. Hyvä, tervetuloa. Tervetuloa valiokuntakokoukseemme talousarviovaliokuntaan. Te voitte nyt selventää hiukan asioita. Olkaa hyvä. Kiitokset. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä ja ne on otettu jo esille samassa yhteydessä kuin Venäjälle Euroopan ulkosuhdehallinto edustustoan perusti ja juuri vähän aikaa sitten olemme lähettäneet lisätietoja Holmaerille ja saaneet ensimmäisen tietotason niistä nimistä, jotka ovat tämän juridisen kokonaisuuden taustalla. Kyseessä on kahdeksan tällaista perhetrustia Etelä-Afrikassa, jotka ovat tämän juridisen kokonaisuuden takana, tämän kiinteistön, ja me ryhdymme nyt tekemään lisää tarkistuksia. Katsotaan rekisteriotteita muun muassa läpi, ja tietysti olemme ottaneet jo varainhoitoasetuksen uuden määräyksen, eh, jossa vahvistetaan näitä artikloja. Kysymys ei ole pelkästään eh, rahanpesukysymys, vaan myös verotuskysymys, Olemme hyvin, hyvin tarkkoja tässä asiassa. Meillä on yhtäältä tämä yhteistyön käsi, jolla kannustetaan parempaan budjettisuoritukseen kumppaneita kanssa, mutta emme halua myöskään äh, kannustaa millään tavalla näitä kiinteistöjen omistajia sitten toisaalta vero, mm, verojen kiertämiseen tai veropetoksiin. Eli on hyvä, että nämä kysymykset otetaan uudelleen esille, koska varmasti nämä lisätiedot omistajista, todellisista fyysisistä, tosiaalisista omistajista on hyvä saada. Ja me voimme tästä asiasta myös holmaileiden kanssa kahden kesken keskustella. Joka tapauksessa Etelä-Afrikan osalta me olemme saaneet ja tulemme saamaan vielä lisää tietoa kun me näitä asioita tutkimme ja tongimme. Eli Euroopan ulkosuhdehallinnon näkökulmasta olemme vakuuttuneita, koska tämä menettely mahdollistaa eteenpäin pääsyn. Ehkä emme allekirjoita mitään ennen vuoden loppua, ehkä ensi vuoden alussa. Meillä ei ole mitään velvoitetta siihen. Ainoa rajoite, mikä meillä on, on riski mahdollisuuden tai tämän tilaisuuden menettämiseen, koska me esimerkiksi kilpailemme Korean suurlähetystön kanssa, joka aikoo myös tehdä tarjouksen tästä kiinteistöstä. Eli me haluamme vahvistaa tätä aiettamme ja samaan aikaan sitten tutkimme näitä juridisia yksityiskohtia tästä kiinteistöstä. Also meine Rückfrage wäre nochmal. Eli jatkokysymys. Eli Minua ei tosiaan kiinnosta, ketkä ovat nämä oikeudelliset omistajat. Ei minua kiinnosta, ketkä ovat niiden johtajia. Haluan tietää, ketkä hyötyvät tästä taloudellisesti. Tätä tietoa en vielä ole saanut Moskovan osalta. Jos voisitte toimittaa tämän tiedon, niin voin toimittaa ne sitten kollega Tarandille. Ja sitten voit, jos voitte antaa näitä tietoja vielä Etelä-Afrikan osalta, niin sen jälkeen voisimme hyväksyä tämän rakennuksen. Mutta me tarvitsemme kyllä näitä tietoja, koska meidän täytyy tietää, kuka on tämä tosiasiallinen omistaja, eikä tämä oikeudellinen omistaja. Eli haluan tietää, kuka saa nämä rahat, koska muistan nämä, tämän Panaman rakennuksen. Siellä oli hieno asianaimatoimistaja, jolla oli miljardeja käytössään. Ne olivat peräisin veronkierrosta ja muista pimeistä lähteistä. Ja sitten kiinteistöalalla tämä asianajatoimisto se oli ostanut tällaisia pöytälaatikkoyrityksiä. Ja sitten jossain vaiheessa saatiin tietää, kuka tämä henkilö kaikkien näiden rakennelmien takana oli. Nämä ovat verotukseen ja järjestäytyneen rikollisuuteen liittyviä järjestelyitä. Ja tämä on kysymys, joka meidän täytyy ottaa huomioon, kun kyse on julkisista rakennuksista. Eli minua ei, siis minulle ei riitä tämä tieto oikeudellisesta omistajasta, koska se tieto ei meille riitä. Jos me emme saa näitä asiakirjoja nyt, niin olisi nyt hyvä, jos kaikki esittelijät voisivat kuitenkin saada nämä tiedot, koska tämä on ennakkoedellytys näiden omien rakennusten hankkimiselle tästä eteenpäin. Tämä järjestelmä, jota te kuvaatte, on tietyllä tavalla tällainen maatuskanukkejärjestelmä. saa. Donc nous invitons... Euh, Sitähän se on. Eli tässä me pyytäisimme, että Euroopan ulkosuhdehallinto turvautuu kaikkien varovaisuuteen, sillä olisi kyllä kiusallista, että Euroopan unioni veroparatiiseihin maksaisi rahaa. Mehän emme niistä pidä. Ensinnäkään niitä ei ole Euroopassa. Niitähän ei ole olemassa täällä. Kaikki ovat laillisia. Kaikki ovat laillisia. Tämä on kuten tasa-arvo, erät ovat tasa-arvoisimpia kuin toiset. Eli ei meidän pitäisi toimia niin, että meitä epäiltäisiin toimista, jotka osallistuvat rahanpesuun. Tämähän olisi paradoksi. Voi mikä paradoksi. Olen aivan varma, että Euroopan unionin pitäisi sitoutua tiukasti kaikkien veroparatiiseen vastustavaan toimiin, joten meidän täytyy toimia itsekin hyvin jämäkästi niin, että ähm, toimimme eivät mihinkään verokiertoon osallistu. Eurooppalaisethan tekevät kaiken mahdollisen, etteivät joudu maksamaan verojaan. Sitten minulla on se toinen kysymys ulkosuhdehallinnolle. Siinä aina pohdin siitä, mikä on Euroopan unionin ulkopolitiikka. ehkäpä on sopivaa, että meillä on nyt paljon eurooppalaisia edustustoja kuin ulkopolitiikkaa, mutta hiukan huolestuttaa kyllä se, että jos meillä on 29 eri edustustoa tai tulevaisuudessa 28 eh, brittien eron jälkeen, haluaisin tietää, eikö tässä nyt olisi taloudellista parannusvaraa huomattavasti, sillä suoraan sanottuna, kun puhutaan siitä, että julkisia menoja leikataan, ehkäpä meillä olisi ähm, hallinnon puolella tehtävää. Voidaan sanoa, että ainahan tämä on sujunut näin, mutta jos meidän kansalaisemme tietäisivät, mikä tämä tilanne on, en usko, että he hyväksyisivät sen. Jos meillä nyt olisi edes jonkinlainen ulkopolitiikka, mutta minä odotan yhä tietoa siitä, mitä tämä ulkopolitiikka voisi olla. Kuinka te onnistutte saattamaan kaikki nämä henkilöt yhteen? voisimmeko me tehdä hiukan eri jäsenmaiden edustustojen kohdalla siivousta sitten sen jälkeen, kun tämä Etelä-Afrikan edustusto on saatu kuntoon? En tiedä muistatteko, mutta kun kiinteistöpolitiikasta keskusteltiin heinäkuussa, niin tämä asia oli silloin esillä ja pinnalla muistatte ja ymmärrätte varmasti, että kaikki elementit eivät ole Euroopan ulkosuhdehallinnon käsissä eikä toimielinten käsissäkään, vaan jäsenvaltioiden tahto täytyy olla myös samansuuntainen, mutta käytännössä infrastruktuurien hallinnan osalta me edistämme systemaattisesti sitä, että olisimme samoissa tiloissa ja systemaattisesti etsimme synergioita jäsenvaltioiden kanssa tähän suuntaan Etelä-Afrikan osalta esimerkiksi tämä aikarajoite on sellainen, että emme varmaan saa. Meillä on varmaan vain Euroopan investointipankki, joka todennäköisesti tulee mukaamme tähän kiinteistöön, mutta on vaikea äh, te- saada tällaista Eurooppa-taloa sinne ilman, että kaikki jäsenvaltiot ovat mukana siinä hankkeessa. Mutta kuitenkin meillä on konkreettisia tapauksia, missä asiat toimivat. Esimerkkinä Gaanassa meillä on saksalaisten kanssa yhdessä äh, rakennus, jossa on yhteinen äh, edustusta siinä mielessä, että ollaan samassa tiloissa, mutta valtiovarainministeriöt varmasti auttavat meitä tässä enemmän kuin ulkoministeriöt, koska eh, tietenkin he haluavat pitää omat eh, valta-alueensa ja kaikki eivät aina halua olla samojen kattojen alla. Tämä on alkanut tämä perinne jo pitkään, aikaa sitten, missä oli useiden maiden suurlähetystyö samassa rakennuksessa. Me tietenkin eh, pyrimme standardoimaan kaikkia dokumentteja ja eh, edistämään tällaista synergiaa ja yhteisiä tiloja edustustolle ja siitä meillä on nyt jo tiimi, joka nimenomaan katsoo näitä mahdollisuuksia. Yritämme aina mahdollisuuksien mukaan tällaista etsiä. Eli me otamme vastaan joko jäsenvaltioita edustustoineen meidän tiloihimme tai päinvastoin. Jos tästä lisää kysymys vielä Etelä-Afrikassa, kuinka monta edustustoa te olette siellä laskeneet edustavan Euroopan unionia? Mm, minulla ei ole tätä ihan suoraan nyt muistissani, mutta yli 20, mutta ei ihan kaikkia kuitenkaan. 21-22 ehkäpä Valitettavasti minä en muista tätä ulkoa. Joka tapauksessa eh, kyllä siellä näitä edustustoja on. Merci. Kiitoksia. No, me varmaankin eh, voimme jättää tämän tähän, hyvä esittelijä, ellei lisäkysymyksiä ole. Ei... Niin, hyväksymme tämän heti, kun saamme nämä pyydetyt tiedot. Eli me voimme hyväksyä tämän heti, kun saamme nämä pyydetyt tiedot. Ja sen jälkeen, kun esittelijä ja varjoesittelijät ovat, voivat niihin tutustua. Kiitos. Donc une des échéances possibles, c'est le 10 décembre. Si... 10. Äh, äh, joulukuuta voi olla siis takarainen, jossa on tarvittavat tiedot siihen mennessä. Sitten kiinteistöpolitiikkaan liittyen meillä ei ole mitään lisätietoa. Hyvä esittelijä, onko näin? Ilmeisesti ei ole muuta. Eh bien, nous allons passer maintenant Joten me siirrymmekin sitten eteenpäin. Siirrymme eteenpäin rajavalvontakysymyksiin ja Euroopan raja- ja rannikko vartiostoon. Nyt antaisin Jens Geierille puheenvuoron. Hän tulee tämän lausuntoluonnoksen esittelemään ja sen jälkeen varjoesittelijät voivat käyttää puheenvuoroja. Um- Kiitoksia. Eli kyse on tästä Frontex-virastosta. Ja nyt tässä on tämä eurooppalainen raja- ja merivartiosto-termi. No me varmaan kaikki käytämme tätä EBCDE-lyhennettä. Eli kyse on Frontexista uusilla, uudella mandaatilla. Budjettineuvotteluissa, jotka nyt ovat käynnissä ensi vuoden osalta, niin ensimmäinen vaihe on jo ohitettu tämän viraston osalta. Ja sitten tämä virasto. No emme nyt tiedä vielä, Ehkä noin 10 000 ihmistä on henkilöstössä, 3 000 virkamiestä, 3 000 sitten jäsenvaltioiden lähettämiä työntekijöitä ja sitten pääjohtaja. Hänellä on 4 000 määräaikaista virkamiestä jäsenvaltioista. Eli tämä on jättimäinen työ, joka tässä on nyt hoidettavana ja jotta kaikki nyt sujuisi hyvin, niin tällä hetkellä budjetissa on jo 20 miljoonaa lisärahaa ja 350 lisäpaikkaa tälle virastolle. Ja sen lisäksi tästä ei ollut mitään riitaa toimielinten välillä. Ja uudessa rahoituskehyksessä kyse on noin 10 miljardista eurosta tämän viraston osalta. Kansalaisvapauksien valiokunta on luonut kunnianhimoisen aikataulun tälle virastolle. Ja olen nyt rajoittanut paria tärkeää kohtaa. Esimerkiksi se, että toistamme nyt parlamentin kannan vuodelta 2016. Me emme halua antaa virastolle oikeutta – palauttaa tai pakottaa kolmansia maita ottamaan vastaan käännetettyjä maahanmuuttajia. Olemme samaa mieltä siitä, että viraston tehtävät hoidetaan EUn alueella. Se on jo ihan riittävän kunnianhimoista, ennen kuin annetaan virastolle uusia tehtäviä kolmansissa maissa. ehdottaisin, että Euroopan parlamentin roolia vahvistetaan valvontatehtävissä ja sitten yksi parlamentin edustaja pitäisi saada johtokuntaan. Ja teemme myöskin selväksi, että kun mietitään työohjelmaa, niin se on vastuussa siitä myöskin parlamentin suuntaan. Ja sitten täytyy säästää kustannuksia ja ottaa huomioon viime vuoden suositukset, joita on tullut toimielinten välisestä työryhmästä. Eli yhdestä tarkistuksesta olen luopunut, eli että virasto voisi pyytää käännöspalveluita vapailta markkinoilta. Meillä on Luxemburgissa virasto, joka yksin omaan hoitaa tämän tyyppisiä palveluita. Ja viraston pääjohtaja tarpyysi, että luovun tästä, koska henkilöstöllä on jo hyvin paljon ongelmia hoitaa tehtävänsä. Ja viraston liiketoimintamalli ei toimisi enää, jos muut virastot saisivat vapaasti hankkia käännöspalveluita muualta. No, liberaalit ja kansanpuole ovat ottaneet tämän ongelman myöskin esille, mutta 90 prosenttisesti näitä käännöksiä tehdään vapailla markkinoilla ja niitä tehdään ainoastaan itse silloin, kun on kiireellinen asia tai jos täytyy olla aivan varma laadusta. Mutta tätä tarkistusta ei siis enää ole. Kiitos. Merci, monsieur le rapporteur. Pour... Äh, paljon kiitoksia esittelijälle tästä selvennyksestä koskien ehdotusta, joka on erittäin tärkeä, joka on meidän äh, huomiomme ytimessä eurooppalaisessa äh, suunnitelmassamme. Tässä tarkoituksena on siis turvata Euroopan unionin ulkorajat. Tähän haluaisin käyttää edustaja Sarvomaa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos ja kiitos herra Gajer luonnoksesta. Olen tietenkin samaa mieltä tarkistuksista. Nyt valitettavasti puheenvuoron pitäen mikrofoni on päällä, kiitoksia. No niin, tuen myös tarkistuksia 5 ja 6 siitä, miten viraston hallintoa parannetaan. Olen kuitenkin eri mieltä tarkistuksen 1 ja 2 ja 3 kanssa. Minun mielestäni on tärkeää virastolle että se voi toimia myöskin niin, että se tukee kolmansia maita ja toimii kolmansissa maissa, kun kyse on palautuksista. Ymmärrän kyllä perustelun, että meidän täytyisi ensin saada asiat toimimaan täällä kotopuolessa, mutta koska tämä on todella maailmanlaajuinen rajat ylittävä asia, kokonaisuus, niin koko tämä ajatus eurooppalaista raja- virastosta olisi vähän niin kuin puolikas talo rakennettaisiin alusta pitäen, eli haluaisin siksi, että meillä olisi tämä kyky heti alusta pitäen, koska se toisi mielestäni eurooppalaista lisäarvoa. Lisäksi tehokkuuden ja tuloksellisuuden takaaminen. Mielestäni tämä vakinainen 10 000 pysyvä henkilöstö pitäisi olla lähetettyjä työntekijöitä pitkäaikaisella sopimuksella jäsenvaltiolta. Jäsenvaltion olisivat sitten vastuussa siitä, että he varsi, varmistaisivat, että nämä vakinaiset henkilöt ovat käytettävissä ja paikalla ja mielestäni viraston ei pitäisi jäsenvaltioiden toimintaan aiheuttaa tällaista päällekkäisyyttä. Kuka muu haluaa käyttää puheenvuoron? Minä näen nyt puheenvuoropyyntöjä. Se asia, jonka edustaja Karvo Sarmamaa tässä toi esiin, on erittäin tärkeä. Tässä meidän pitäisi tietää, pitäydymmekö me nimenomaan tarkasti rajoissa vai pitäisikö meidän pyrkiä hallitsemaan maahanmuuttovirtoja laajemmin siis näissä kautta kulkumaissa suoraan sanottuna, esimerkiksi Libyassa. Pitäisikö meidän ryhtyä toimiin, kun havaitsemme, että on sellaisia valtioita, jotka eivät pysty toimimaan juurikaan, ja että tämä toimintakyvyttömyys on jotakin, mitä käyttävät hyötykseen rikollisjärjestöt, jotka näitä maahanmuuttovirtoja ohjailevat. Tämä on sellainen asia, jossa pitäisi varmaankin käydä keskustelua. Edustaja Gier, puheen yhteenveto, olkaa hyvä. Kiitoksia. Eli voimme nyt tarkastella asiaa hiukan eri tavalla. Arvostan jo sitä, että uusi virasto tekee työtä oikeudellisissa puitteissa, jotka taataan EU-ssa. Eli että nämä operaatiot tapahtuvat lain kirjaimen mukaisesti kaikkien kansalaisten oikeuksia kunnioittain. No, en nyt ymmärrä, että kaikkien kolmansien maiden osalta, esimerkiksi ne, jotka puheenjohtaja mainitsi, niin että ne pystyisivät todellakin takaamaan tämän. Eli kuka sitten sanoo, että palautus vaikka Libyasta, että se tapahtuisi sitten meidän mielestämme sääntöjen mukaisesti ja että kansalaisoikeuksia ja ihmisoikeuksia kunnioitettaisiin tässä prosessissa. Voisimme puhua siitä, pitäisikö meidän tarkemmin määritellä nämä kolmannet valtiot. Eli esimerkiksi jos kyse on ehdokasvaltioista, niin silloinhan automaattisesti oletamme, että siellä pystytään noudattamaan eurooppalaisia sääntöjä. Ja kun puhuin tästä pääjohtaja Legerin kanssa, niin silloinkin tuli esiin se ajatus, että tietysti voidaan kouluttaa henkilöstöä toisissa jäsenvaltioissa. Esimerkiksi Libyassa voimme vaikuttaa siihen, että poliisia, tullia, raja, viranomaiset ja kaikki muut – että he pystyvät sitten toteuttamaan näitä toimia eurooppalaisten sääntöjen mukaan. Mutta uusi virasto, sen pitää toimia aina, kun katsotaan, että tukitoimet ovat tarpeen. Ja se on kyllä mielestäni jo, siinä menen jo liian pitkälle. Lisäkysymys, jos sallitte, kun puhumme uusista virastoista. Itse asiassa kyseessähän on Frontex. Das ist die Agentur, die bisher... Siis kyse on virastosta, joka tähän mennessä on ollut Frontex, ja nyt sille tulee sitten uusi Euroopan raja vartiovirasto, ja siinä EBCGA virasto, on tämä englanninkielinen lyhennys virastosta. Mon siège sera toujours à Varsovie. Eli tämä on yhä sama. Kiseton. Eli tämä on siis Frontex, joka laajentaa tehtävänsä ja muuttuu. Mutta kyseessä on yhä Frontex. Bien. Plus personne ne demandant la parole. Jos kukaan ei halua puheenvuoroa, haluaisin kertoa, että tarkistusten jättämisen takaraja asiassa on viimeistään kello 15.22. marraskuuta eli huomenna. Ja 10. joulukuuta me tulemme äänestämään asiasta tästä mietinnöstä ja tarkastuksista, jotka on esitetty siihen. Ja Libe vastuuvaliokunta äänestää 23. tammikuuta mietinnöstä. Nyt siirrymme eteenpäin UNDC eli Euroopan unionin naapuruus, kehitys ja kansainvälisen yhteistyön välineen perustaminen. Ja nyt antaisin puheenvuoron äh, Eider Gardiazabel Rubialille, joka tulee esittelemään tämän hankkeen ja oman lausuntoluonnoksensa. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Esittelen tässä lausunnon budjettivaliokunnasta. Sehän meidän täytyy toimittaa sitten kehitysyhteistyövaliokuntaan tästä ulkopolitiikan yhteistyövälineestä. Endici on tämä lyhennys espanjaksi, se on paljon kätevämpi kuin tämä pitkä termi, eli endici. Ja valiokunnassa mehän vastaamme tietyistä kohdista, ja jotta tietäisimme, mistä puhutaan, niin se liittyy siihen osioon, joka on jatkoa välineelle, jota olemme käsitelleet tässä valiokunnassa. En tiedä montako 59 tarkistusta olen tehnyt, mutta tietysti niitä voidaan vielä ryhmitellä. Yksi liittyy näihin lukuihin, niin kuin tehtiin jo rahoituskehyksen osalta näitä lukuja on muutettu esimerkiksi nykyhintojen mukaan. Ja sitten kun äänestettiin rahoituskehyksestä ja tehtiin sopimus poliittisten ryhmien kanssa, niin esimerkiksi Afrikan osa on korotettu yli kolmella miljardilla. Afrikkahan ei ole mikään ainutlaatuinen alio, se on jaettu kahteen osaan. Toista, toinen osa on meidän naapuristosamme ja toinen on sitten Afrikan eteläinen osa. Ja tämä on sitten jaettu oikeasuhtaisesti. Eli tämä nyt oli ensimmäinen tarkistusrypäs. Ja sitten puhutaan takeista, joita tämä väline antaisi ja kuinka paljon määrärahoja meillä on varattu tätä varten. Nyt kun meillä on uusi ulkopoliittinen väline, Siihen on yhdistetty erinäisiä välineitä, joita aikaisemmin oli käytetty erillään toisistaan. Joten on vaikea nyt sanoa, miten meidän pitäisi muotoilla nämä takeet. Eli komission ehdotus on se, että 9 prosentista, siis tämähän on tämä aikaisempi ulkoinen mandaatti, ja se voi mennä jopa 50 prosenttiin – Eli se tarkoittaisi, että kun ajatellaan näitä volyymeita, niin meidän pitää, meillä on tässä 6 miljardia ja sitten 30 miljardia. Eli tämä on hiukan liian laaja skaala. Eli meidän pitäisi laittaa 10 miljardin raja tähän takeeseen. Tällä tavalla voimme hiukan valvoa sitä, mitä varoja varataan tähän takeeseen. Ja meidän ei pidä vähentää varoja tuille näin paljon, siis 30 miljardin edestä. Tämä on vain tällainen turvatoimi. Ja tätä voidaan sitten muuttaa, ja jos komissio katsoo, että pitää mennä pidemmälle, ja jos tätä halutaan muuttaa, niin komissio voi sitten esittää uuden ehdotuksen, ja parlamentti voi sitten muuttaa tätä. Sitten tässä välineessä komissio on ehdottanut tällaista varantoa, tällaista niin sanottua patjaa, ja sitä ei varata johonkin tiettyyn politiikkaan. Eli tässä nyt on 10 miljardia vähän yli, ja se jätettäisiin vapaaksi, ja sitten tilanteen mukaan no, kun ajatellaan vaikka kehitysyhteistyötä tai ulkopolitiikkaa, niin näitä tapahtuu hyvin nopeasti, koska emme tiedä, mitä seuraavana päivänä tapahtuu. Eli nämä 10 miljardia jätettäisiin vapaasti käyttöön. Eli budjetin kannalta on ihan järkevää, ettei kaikkea rahaa heti sidota johonkin tiettyyn tavoitteeseen, vaan meillä pitää olla jonkinlaisia mekanismeja, sen, jonka pohjalta sitten katsotaan, miten rahat jaetaan, kun niitä tarvitaan. Ja olen tehnyt tästä tarkistuksia, eli tämä niin sanottu patja tai reservi voitaisiin ottaa käyttöön budjettimenettelyiden sääntöjen mukaisesti. Mutta meidän pitää tehdä sitten poliittinen keskustelu prioriteeteista esimerkiksi ulkopolitiikan ja kehityspolitiikan alalla. Ja jos on sitten siirtyä pitkin vuotta, niin myöskin silloin parlamentin on annettava hyväksynsä tämän reservin käyttöönotolle. No sitten neljäs asia. Euroopan parlamentissa on puhuttu näistä tietovaatimuksista, jotka ovat nyt samalla tasolla kuin neuvostossa koska usein on on toimittanut tietoja neuvostoon ja niin edelleen, mutta nyt myöskin parlamentin täytyy saada näitä tietoja. Ja viidenneksi liitteissä komissio on maininnut poliittiset tavoitteet ja myöskin rahojen hallinnosta on siellä mainintoja. Kyse on näin tärkeästä kysymyksestä eli poliittisista tavoitteista ja hallinnosta, joten on ihan oikein laittaa ne tähän varsinaiseen tekstiin. Ja sitten vielä kuudes asia. Tämä liittyy asiaan, jota on jo käsitelty, kun on käsitelty kestävän kehityksen rahastoa. Avoimuus, veron, kierron estäminen, valitusmenettelyt ja sitten kaikki valvonta ja raportointi, jota komissio sitten harjoittaa tämän rahaston osalta parlamentin suurtaan. Tästähän neuvoteltiin noin vuosi. Ja nyt sitten tämä kestävän kehityksen rahasto on tässä ja nyt sitten on ehdotettu uutta rahastoa. Ja lopuksi vielä yksi asia. Silloin kun valmistelin tätä lausuntoa valiokunnan nimissä, niin tapasin neljä varjoesittelijää ulkopolitiikan ja kehityspolitiikan alalta – ja periaatteessa olemme samaa mieltä näistä ehdotuksista. Olen jo kokoontunut heidän kanssaan ja olemme selittäneet toisillemme, mitä tavoitteita meillä on. Ja olen yrittänyt ratkaista myöskin epäilyksiä, jotka liittyvät valvontaan parlamentin puolella. Ja he ovat samaa mieltä siitä, että tämä budjettimenettely ja kaikki budjettivälineet otetaan käyttöön. Sillä tavalla voimme harjoittaa valvontaa sen suhteen, miten rahaston varoja käytetään. No, en ole vielä nähnyt muita tarkistuksia, mutta olemme aika pitkälti samaa mieltä tästä rahastosta. Kiitos. Merci. Kiitoksia, Edea. Kiitoksia näistä selventävistä sanoista. Tämä on erittäin tärkeä väline epäilyksettä ja se liittyy politiikkaamme Euroopan unionin erityisesti maahanmuuttopolitiikkaan ja maahanmuuttovirtojen hallintaan. Sitten puheenvuorot pyyntöjä. Porviin. Äh, Kiitoksia. Haluaisin kiittää Aideria. Tämä uusi rakenne se on johtunut suuresta muutostarpeesta ja juuri kehityspolitiikan alalla meidän täytyy miettiä uudelleen näitä kehityspolitiikan tavoitteita. Sillä tulee olevan suuri merkitys tulevaisuudessa. Ja sitten naapuruus ja kansainvälinen yhteistyön väline on poikkeuksellisen tärkeää. Meillä on myöskin pysyviä rakenteita ja meidän täytyy varmistaa, että komissio ei enää sitten raken- kehitä mitään uusia rakenteita, vaan meidän täytyy varmistaa, että tämänhetkisiä rakenteita hyödynnetään mahdollisimman hyvin. Jo olemassa olevat instituutiot ovat luoneet kapasiteettia tällä alalla. Ja meidän pitäisi nyt hyvin ammattimaisesti toimia näiden olemassa olevien rakenteiden kautta. Ja meidän täytyy lisätä yhteistyötä näiden rakenteiden ja komission välillä. Yhteistyön pitää olla mukana sitten näissä toimintasäännöissäkin. Kiitos. Paljon kiitoksia edustaja Hautala. Thank you very much, Chair. Kiitokset puheenjohtaja. Euroopan kestävän kehityksen rahaston neuvotteluissa Gadia Zaval on luonut hyvän pohjan keskusteluille tästä aika uudesta instrumentista, miten se integroidaan tähän NDGin. Tähän kannattaa tottua tähän uuteen lyhenteeseen. On myös viisasta, että haluatte ikään kuin tuoda ja säilyttää parlamentin tarkistusoikeuden ja hallinto-oikeuden eh, tähän itse instrumenttiin, koska kun komissio on koostanut ehdotustaan, he ovat joskus jättäneet pois tiettyjä elementtejä, jotka eh, tarvitaan tähän pääinstrumenttiin, tähän päävälineeseen. Olemme tyytyväisiä valitsemaan linjaan ja minä varmasti esitän muutaman tarkistuksen. Yksi, jossa korostetaan OECDn suuntaviivoja monikansallisille yrityksille, YK suuntaviivoja ihmisoikeuksista, koska hyvä, tämä on hyvin tärkeä, jos haluamme ottaa mukaan enemmän kehitystyöhön myös yksityiset eh, yritykset. Haluamme nähdä tämän keskitetyn sopimusmenettelyn kaikille hankkeille, joka on kaikille eh, eturyhmille avoinna. Ja ne, jotka ovat tyytymättömiä eh, tämän sopimusmenettelyn riitojen ratkaisuelementtiin, niin tuomme myös eksklusiolistalle esimerkiksi puolustus eh, ja sotilassektorin. Se pitää pitää erillään myös, samoin kuin fossiiliset polttoaineet, kun tiedämme, kuinka kiireellistä ilmastotyö tällä hetkellä on. Muutamia muita asioita siis tähän tarkistuksena tulee, mutta jätän kommentit tähän, koska teillä on pitkiä kokouksia vielä edessämme. Kiitos. Merci. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Maletic, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia. Minäkin haluaisin onnitella esittelijää erittäin hienosta työstä, jota hän on tehnyt. Ja olen todellakin samaa mieltä suurimman osan näistä asioista kanssa, erityisesti siinä, mitä tulee eroihin ja siinä, kuinka löydämme takuiden ja rahoitusvälineiden ja toisaalta tukien välille sopivan tasapainon ja reservin käyttöönottoon tasapainon ja kuinka me voisimme tämän Ähm, yhdistää ja olen todellakin samaa mieltä siitä, mitä olette äh, näihin ähm, varojen hallintaan todenneet. Minun huoleni tässä asiassa liittyy siihen, että asetuksessa ja tässä ehdotuksessa meillä on EFSD ja täysin avoin ähm, EFSD eli Eco SR. Eli joka tapauksessa olen sitä mieltä, että on hienoa, että tämä on avoin, mutta pitäisikö sen olla täysin avoin? Yhden osan pitäisi jollakin tavalla olla ähm, eip keskittynyt niin, että me ulkoista rahoitusta jatkaisimme myöskin ähm, A CP meidän pitäisi jatkaa näitäkin, kun me tarkastelemme kaikkia eri rahoitustoimijoita, jotka voisivat osallistua tähän uuteen KF V tai Maailmanpankki, niillä on jo eri taholta tulevaa rahoitusta, ja tämä on tietyllä tavalla lisäys tähän olemassa olevaan rahoitukseen. Ja tämähän on EIPn ydinosaamista. Kyseessä on eurooppalainen pankki, ja tämä on hyvin tärkeää. He ovat vastuussa Euroopan parlamentille, ja se tosiasia, että EIP hallinnoi näitä varoja, on jotakin, mikä tekee meille mahdolliseksi vaikuttaa päätökseen – Tämä meillä on sama asia kuin se, että me olisimme hallintoneuvostossa. Ei ole sama, olemmeko me hallintoneuvostossa edustettuina tai todellakin mukana siinä elimessä, joka tekee päätökset. Eli tässä meidän pitäisi tarkastella sitä, minkä osion pitäisi olla joustava ja mikä jää yhä EIPn alle. Euroopan parlamentin pitäisi omaa rooliaan kasvattaa ja katsoa sitä, kuinka voisimme vaikuttaa tähän päätöksentekoon enemmän ähm, poliittisesti ja maantieteellisesti. Kiitoksia. Kiitoksia ennen kuin annan puheenvuoron esittelijällemme uudelleen. Häntä tässä lähestymistavassa kollegamme rohkaisevat tällaisen puheenvuoroin. Antaisin äh, DEFCO-pääosastolle puheenvuoron. Onko sieltä johtaja Show paikalla? Olkaa hyvä. Merci beaucoup, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos mahdollisuudesta selittää tiettyjä elementtejä liittyen tähän naapurus kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineeseen. Pelkäänpä, että lyhenne ranskaksi on niin kuin englanniksi ei kovin onnistunut. Eli jos keksitte paremman lyhenteen, niin olkaa hyvä vain esittelijä. Olemme avoimia uusille ideoille, ettei tarvitse Endicistä tehdä seuraavalle kahdeksalle vuodelle salasanaa neuvoston parlamentin ja komission välillä. Jos sallitte, niin Puhuisin nyt äh, esittelijä Gardia Sabalille espanjaksi. Mä Joshua Tolami. Eli puhun espanjaa. Ensinnäkin haluaisin kiittää tästä mietinnöstä. Tässä on 5-6 ehdotusta. Yksi liittyy lukuihin. Ja tietenkään minä en nyt täällä pysty selittämään näitä lukuja yksityiskohtaisesti, mutta kuljetaan EUn ulkoista toimintaa, niin tietysti jos lukuja nostettaisiin, niin voisimme tehdä enemmän asioita. Ja sitten, minkä tyyppisiä kysymyksiä käsitellään tässä 9 ja 50 prosentin haarukassa – ja etukäteen pitäisi tietää, kuinka paljon tukia myönnetään näihin hankkeisiin. Eli tässä mielessä me katsomme, että meidän pitäisi tietää se, mitä tapahtuu ohjelmoinnissa, millaisia tarpeita on. Tässä on 60 miljoonaa ehdotettu. Tämä on siis se kattoluku, eikä mikään tavoite. Meidän täytyy katsoa, mitä eri mahdollisuuksia on. Ja joka tapauksessa meillä pitää olla tiettyä joustavuutta. Se on tärkeää. Ja sitten nämä määrät, joita on varattu tukiin ja määrät, joita on varattu luottonantoon. Eli jos komission ehdotus menisi tässä muodossa läpi, niin sitten lisättäisiin näitä summia. Ja silloin emme menettäisi näitä tukia, vaan saisimme enemmän varoja ja voisimme tehdä työtä yksityisen sektorin kanssa. Ja voisimme saada myöskin kestävän kehityksen investointeja yksityiseltä sektorilta. Ja sitten tämä reservi, tämä mitä espanjaksi kutsutaan patjaksi – niin mielestäni komission ehdotus tähtää siihen, että voidaan vastata kaiken tyyppisiin ennalta arvaamattomiin tilanteisiin, niin kuin on nähty viime vuosina. Ja uskomme, että näin kannattaa jatkaa myöskin tulevina vuosina. Meidän pitää katsoa, mikä on tarpeen ja missä on lisäarvoa. Esimerkiksi EUn yksi suurimpia lisäarvoja on se, että tämä tuki on etukäteen ohjelmoitua, se on ennakoitavissa, se on luotettavaa, mutta toisaalta meillä on sitten vähemmän mahdollisuuksia reagoida ennakoimattomiin tilanteisiin. Ja tämän reservin avulla toimii vähän niin kuin kehitysrahaston osalta. Siellähän on suuri reservi ja Yksi asia, joka ehkä miellyttää teitä täällä, on se, että nyt ensimmäistä kertaa komissio ehdottaa, että kehitys, Euroopan kehitysrahasto lopetettaisiin ja Afrikan maihin liittyvät kustannukset, ne ovat kaikkein suurimmat ulkopolitiikan menot, niin ne laskettaisiin mukaan budjettiin siihen osiaan, jota Euroopan parlamentti valvoo. Eli meillä pitäisi olla en, erilainen työskentelytapa. Tämän asia, jota pitäisi vielä tutkia lisää. Tähän mennessä sekä parlamentti että komissio pystyvät toimimaan, mutta ulkoasioissa näitä välineitä ei ole kovasti vielä käytetty. Ja meidän tulisi miettiä tässä menettelyssä – ja kuten Lybekin totesi, niin ei pidä luoda mitään uusia rakenteita, vaan hyödyntää niitä, joita meillä tällä hetkellä on olemassa. Ja tiedotuksesta. Tätäkin asiaa täytyy työstää sekä tämän ehdotuksen osalta että uuden kestävän kehityksen rahaston osalta. Ja sitten lopulta on vielä asioita, jotka liittyvät tämänhetkiseen rahastoon. Aikaisemmin meillä oli toinen ehdotus komissiolta ja niihin liittyy kysymyksiä, jotka ehkä ovat nyt jääneet unohdukseen. No, nyt on kaksi tapaa toimia. Ensinnäkin valtaosa asioista, jotka puuttuvat, niin ne on uudessa varainhoitoasetuksessa ja siksi tässä on viitattu varainhoitoasetukseen – Tämä on tietysti säästöihin liittyvä kysymys. Ja näin voimme noudattaa varainhoitoasetuksen logiikkaa. Ja sitten se, mihin Hautalakin viittasi, se, että Euroopan kestävän kehityksen rahasto otetaan nyt mukaan tähän uuteen rahastoon, niin tällä tavalla voidaan varmistaa, että noudatetaan kaikkia tavoitteita, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen ja ihmisoikeuksiin. Tämä liittyy sekä tukiin että lainoihin että takeisiin ja kaikkiin muihinkin. Eli kun ajatellaan kaikkia kriteereitä vaikka tehokkuuteen liittyen, ihmisoikeudet, kaikki nämä, eli kaikkia näitä periaatteita pitää noudattaa aina. Ja tässäkin on sitten säästetty hiukan lainsäädäntötyötä, kun on otettu tämä rahasto mukaan uuteen rahastoon. Sitten Maletic puhui vähän tästä tasapainosta ja avoimesta alustasta ja ongelmista, joita siihen saattaa liittyä, kun jatkamme Euroopan investointipankin työtä. Euroopan investointipankki on luontainen kumppani komissiolle ja niiden pitäisi tehdä enemmän yhteistyötä. Sen pitäisi olla mukana enemmän komission päivittäisessä työssä, ja pankin pitäisi paremmin tietää, millaisia tarpeita on eri kumppanimaiden pankkialalla. Eli se, että kestävän kehityksen rahasto on mukana ohjelmoinnissa, niin se on hyvä, kun ajatellaan Euroopan investointipankin toimintaa. Ja tietenkään emme voi emmekä halua vaarantaa tätä työtä, vaan haluamme hiukan muuttaa tätä työtapaa, jotta voitaisiin ottaa huomioon myöskin kestävän kehityksen tavoitteet kumppanimaissamme. Nyt varmaan puhun jo liian pitkään, eli kiitoksia puheenjohtaja tästä puheajasta. Kiitos. Merci, monsieur le directeur. Paljon kiitoksia, hyvä johtaja. Tämän jälkeen pyytäisin äh, kolleganne Serena Sebordita, joka vastaa toiminnan kehityksestä Euroopan ulkosuudenhallinnossa lisäämään tähän muutaman sanan sen. Monsieur le Président. Paljon kiitoksia puheenjohtajaan, paljon kiitoksia. Minä puhun englanniksi. Minäkin äh, Yhdyn näihin kommentteihin, jotka ovat sitä mieltä, että eh, esittelijän lausuntoluonnos on tervetullut erityisesti se tosiasia, että tässä on yleistä tukea eh, näiden välineiden yleiselle rakenteelle ja tukea ajatukselle, että meidän pitäisi vahvistaa olemassa olevia toimia ja välineitä ja myöskin enemmän joustavuutta ja vastuullisuutta myöskin ennakoimattomissa tapauksissa kasvattaa. On myöskin hyvä, että tässä on korostettu resurssien kasvattamisehdotuksella niitä painopistealueita, jotka hyvin selvästi on tässä NDICI ehdotuksessa tunnistettu. Ne keskittyvät Saharan alapuoliseen Afrikkaan. Emme tuo tietyllä tavalla. Tämä kysymyshän liittyy monivuotoisrahoituskehyksen painopisteisiin, mutta ainakin ulkosuhdehallinnon puolesta me voimme olla tyytyväisiä tähän ehdotukseen. Myöskin tukisin sitä, mitä kollegani komissiosta sanoi, Finance Show sanoi. Mitä tulee kysymykseen siitä, että me ehdotamme kattoa ähm, näiden ähm, Euroopan kestävän kehityksen rahaston EKKR takeille tietyllä tavalla. Tarkoituksena on tietyllä tavalla suojata ähm, loppurahoitus kehitystyössä, mutta me emme voi etukäteen määritellä sitä, mikä olisi oikea tasapaino 9 ja 15 prosentin mm, osuuksien välillä. Tiedämme tämän vasta sitten, kun ohjelma on valmis ja me tiedämme, mihin näitä EKKR-takuja annettaisiin. Esimerkiksi meillä on monia äh, valtion lainoitusosuuksia, joihin tämä 9 prosenttia voisi soveltua, tai sitten riskialtiimpia, joissa prosenttiosuus olisi korkeampi. Eli tämä varsinainen taso 9 ja 15 prosentin välillä on jotakin, minkä pystymme määrittelemään vasta kun saamme analyysin ja analyysin maa- ja aluekohtaisesti. Me uskomme, että huoli, joka on tässä yhteydessä ilmaistu, on aivan perusteltu, mutta ehkäpä se tapa, jota me olemme ehdottaneet menettelyksi seksi, että meillä olisi IKKR-takuulle e yleinen katto, on se tapa, jolla tätä välineitä käytettäisiin. Ja joka tapauksessa haluaisin vielä uudelleen toistaa sen, että EKKR Plus on hyvin uudistava osa koko aloitetta. Se luo erilaisia investointitakuita ja muita makrotalouden tukivälineitä ja myöskin yhtenäisyyttä siitä, kuinka politiikkaa harjoitellaan ja kuinka näitä rahastoja hallinnoidaan. Sitten muutama kommentti välineen hallinnointiin liittyen. Me tiedämme tästä lausuntoluonnoksesta, mutta myöskin muista yhteyksistä, muista lausunnoista ja muista valiokunnista, että on olemassa hyvin vahva vetoomus parlamentin puolelta, jotta parlamentin valvontaroolia kasvatettaisiin ulkosuhdehallinnon varojen käytön suhteen. Me voimme luonnollisesti vain kiittää sitä, että Euroopan parlamentin rooli täysin toteutuisi demokraattisena valvojana, mutta haluaisin kiinnittää huomioon siihen myös, mikä olisi oikea tasapaino hyvin tiukkojen oikeudellisesti sitovien määräysten välillä ja ehkäpä toisten ei oikeudellisesti, mutta poliittisesti sitovien mekanismien välillä niissä toiminta komission, parlamentin ja ulkosuhdehallinnon välillä voisi toimia. Meillä on melkoisen paljon esimerkkejä eri valiokunnista tästä asiasta. Siellä päivittäin säännöllisesti vaihdetaan mielipiteitä ja tietoa, ja tämä myöskin on tapa ottaa Euroopan parlamentin kapasiteetti huomioon ja antaa kuva siitä, kuinka poliittisia painopistealueita toteutetaan ja ajetaan eteenpäin. Sitten kommentti ähm, arvoisalle edustaja Hautajalle. Me tuemme tietenkin sitä periaatetta, että meillä on ähm, OECDn ja ihmisoikeus kysymysten viittaus, mutta tämä on jo mukana. Sitten tässä viitattiin turvallisuuden ja kapasiteetin kasvattamiseen. Siihen ovatko nämä erilliset. Itse asiassa meidän ehdotuksemme on se, että me pitäytyisimme Euroopan parlamentin talousarvion sisällä niihin toimiin, joita voidaan tukea talousarviosta. Esimerkiksi se, mitä hiljattain tuettiin kapasetin rakentamisessa turvallisuuden alalla. Tämä vaikutti turvallisuuteen ja rauhaan. Tämä jotenkin me pitäisi todellakin säilyttää, sillä tässä on hyvin läheinen linkki tämän alueen äh, resurssien käytössä. Ja sitten sen jälkeen kaikki, mikä ylittää nämä toimet, kun menemme puolustusalalle ja niin edespäin, me turvautuisimme se Euroopan rauhan rahastoon, joka on talousarvion ulkopuolinen. Eli päättäisin puheenvuoroni tähän puheenjohtaja. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Tämä oli nyt ihan täydellinen selvennys tilanteeseen. Hyvä esittelijä, voitko tehdä yhteenvedon? Kiitos ja kiitos kaikille näistä kommenteista. yleisesti ottaen olemme samaa mieltä eri ryhmien välillä. Ehkä jotain pieniä sävyeroja vielä on, jos ajatellaan vaikka sitä, mitä Hautala sanoi. En ole tähän liittyen esittänyt tarkistuksia, koska halusin keskittyä ainoastaan tähän budjettiosaan, vaikka täytyy myöntää, että kun ajatellaan laitonta maahanmuuttoa, niin minun oli pakko niistä esittää muutama tarkistus. Kaikki tämä liittyy yhteistyöpolitiikkaan ja yleisiin kriteereihin, mutta aika usein kannattaa ehkä toistaa näitä asioita. Joskus politiikassa on parasta toistaa sama ajatus kahteen kertaan jotta sitä ei unohdettaisi. Ja sitten takeista. Kyse on useista vanhoista välineistä. Eli tässä on puhuttu tästä 9 prosentin rahoituksesta eh, tai jopa 50 prosentin rahoituksesta operaatiosta liippuen. Emme vielä tiedä, mitä tähän tarvitaan, ja tämä täytyy jättää avoimeksi. Mutta jos tämä jätetään niin auki, niin siihen liittyy tiettyjä riskejä. Eli tämä valvonta pitää ottaa esille, eli jos tarvitaan yli 10 miljardia, niin sitten kokoustamme, keskustelemme ja teemme päätöksen. Eli tämä mielestäni on pidettävä mielessä. Tämä ei vähennä joustavuutta, vaan meillä on silloin varmuutta ja valvontaa, jotta saamme sen, mitä haluamme, eikä tapahdu mitään ylilyöntejä Sitten Euroopan investointipankki. Tästähän on puhuttu hyvin paljon, ei nyt, vaan silloin kun tämä työ alkoi edellisen rahaston osasta. No, tämä ehdotus on vähän samansuuntainen, eli laajennetaan muiden tahojen osallistumista näihin takeisiin. Euroopan investointipankki kyllä pystyy soveltamaan näitä takeita, ja se on se taho, joka parhaiten pystyy takaamaan tätä ulkoisesti lainattua rahaa. Eli investointipankki jatkaa tätä lainaamista, eikä me tarvitse laatia tähän mitään erityissääntöä, koska he ovat asiantuntijoita juuri tämän tyyppisen ohjelmoinnin osalta. Mutta tästäkin kokoustimme ja tiedän, että komissiokin tietää varsin hyvin, että on olemassa pelko, kun siirrytään tämänhetkistä mandaatista uuteen välineeseen, niin tämän siirtymän aikana kaikki tekniset ongelmat, jotka liittyvät esimerkiksi sopimuksiin, niin saattaa syntyä aika, jona ei saa rahoitusta. Ja teknisesti en osaa vastata siihen, miten tämä tulisi toimimaan. Ja tiedän, että tällaista pelkoa on. Tämän mietinnön osalta. Tähän minulla ei ole mitään ehdotusta, mutta meidän pitää auttaa tässä siirtymässä, jottei tehtäisi operaatioita, jotka liittyvät ulkoisen mandaattiin. Ja sen jälkeen varmaan ei tarvita mitään ylimääräisiä sääntöjä. Ja on ihan hyvä, että tahot, jotka voivat olla tässä mukana, tekevät yhteistyötä ja vähän kilpailevatkin, koska näin meillä on sitten asiantuntijoita jokaisen välineeseen jokaiselta alueelta. Ja näin voimme toimia alalla, jolla toimitaan. Ja sitten odottelen teiltä tarkistuksia. Kiitos. Merci, donc il faudra... Paljon kiitoksia. Meidän pitäisi olla sitten siis tässä asiassa sekä äh, rohkeita että varovaisia, kun rahaa ei ole. On valtavan hienoa äh, tällaista taloudellista suunnittelua tehdä ja meillä on tietyllä tavalla kerroin ja kaikki sujuu hienosti aluksi. Ensimmäisenä vuosina ei ole ongelmia, mutta varokaapa vain. Me olemme sellaisella kentällä, jossa ähm, epäilyttäviä lainoja saattaa ilmetä hyvin nopeasti, joten emme saa kyllä äh, aliarvioida riskejä, joihin törmäämme. Meidän täytyy luoda äh, sellaisia takeita, joissa varovaiset asiantuntijat meille äh, kertovat, kuinka toimia. Jälleen kerran kiitokset esittelijälle. Tarkistus jättämisen takaraja kello 18.26. marraskuuta, eli ensi lauantaina, maanantaina. Ja äänestämme asiasta 10. joulukuuta täällä budjettivaliokunnassa ja Afetin ja Devin yhteiskokous äänestää 4. helmikuuta ja täysistunto 11. helmikuuta asiasta. C'est maintenant Monsieur Colmel qui est au rapport. Ja nyt äh, edustaja Kolmel on seuraavana. Käsittelemme viisumijärjestelmien yksinkertaistamista. Edustaja Kolmel on valmistellut lausunnon. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitoksia, puheenjohtaja. Niin sisällöllisesti Kyse on viisumitietojärjestelmästä EU:ssa. Muodollisesti komissio tekee ehdotuksen, jolla muutetaan erinäisiä säädöksiä. Ja kansalaisvapauksien valiokunta johtaa tätä asiaa, eli me voimme laatia asiasta lausunnon. No, sisällön puolesta on erinomaista se, mitä komissio on ehdottanut – Mehän tiedämme, että EUn kansalaiset arvostavat esimerkiksi matkustusvapautta, eivätkä ainoastaan kansalaiset. Muutenhan tämä johtaisi monenlaisiin haittoihin taloudellisesti. Meidän on ylläpidettävä järjestelmää ja tietysti meidän täytyy suojata ulkorajoja niin, että vapauden alue voi edelleen olla olemassa. Ja tähän liittyy myöskin toimiva viisumitietojärjestelmä. Ja kun on ehdotettu näitä muutoksia, niin rajaylitysvalvonta helpontuu ja vahvistuu sisällöllisesti. Saamme parempaa tietojenvaihtoa kolmansien maiden viranomaisilta silloin, kun kyse on pitkäaikaisista oleskeluluvista. Tällä hetkellä tämä on hyvin kiireellistä ja meillä pitää olla kunnolliset IT-järjestelmät, muutenhan tämä järjestelmä ei voi toimia. Eli meidän täytyy investoida tähän, muuten tätä edistystä ei tapahdu. Kyse sadasta 82 miljoonasta ja se on paljon rahaa. Ja se jakautuu seuraavalla tavalla. 105 miljoonaa EU-lisään, 45 miljoonaa jäsenvaltioille, jotka sitten yhdistävät sen kansallisiin ohjelmiin, 2 miljoonaa Frontexille ja 30 miljoonaa Europolille. Kyse on siis suurista summista, Emme tiedä. Meillähän ei ole mitään epäilyksiä siitä, etteivätkö nämä kustannukset olisi perusteltuja. Näihin toimiin täytyy tehdä suuria investointeja ja kansalaisten turvallisuus on sen arvoista. Mitään suurempia huomioita ei ole tullut live-valiokunnasta mietintöön mutta laadimme kuitenkin muutaman tarkistuksen. Meidän täytyy pitää kustannustehokkuus mielessä ja meidän täytyy sitten tehdä tarkistuksia ohjelmiin, jotta voidaan varmistaa se, että tavoitteisiin on päästy ja että kustannuksia pidetään kurissa, koska niitäkin täytyy valvoa ja näiden tietojen täytyy aina olla saatavilla pyytäisin, että budjettivaliokunta hyväksyy tämän lausunnon tällaisena ja muuten voimme sitten minun puolestani tukea näitä toimia. Kiitos. Merci, merci monsieur le rapporteur. Paljon kiitoksia, hyvä esittelijä kolmelle. Claudia Tepanel, varjoesittelijä, olkaa hyvä. Mulțumesc, domnul președinte. Îi mulțumesc colegului nostru, domnul Colmel, pentru raportul propus observ că direcția pe care a propus-o este de a păstra o linie ce țin de aspectele bugetare și sunt... Paljon kiitoksia esittelijä. Huomaan, että tässä on yksi rivi säilytetty budjetti seikkoihin liittyen. Olen samaa mieltä ja myöskin tukisin tekstissä kaikkea, mikä heijastelee budjettiseikkoja raportointia ja arviointia ja sitä, että toimivaltaiset viranomaiset voivat valvoa viisumijärjestelmän toimintaa, mutta minä olen sitä mieltä, että jotta meillä olisi rajojen tehokas valvonta ja turvausjärjestelmä, se, että me loisimme mahdollisuuden laillisesti Euroopan unionin sisällä liikkuville ihmisille päästä rajojen yli ilman valvontaa. Tämä edellyttäisi sitä, että Romania ja Bulgaria tulisivat Schengen-alueen jäseniksi. Komissio on todennut, että Romania ja Bulgaria täyttävät ehdot, jotka vaaditaan, että Schengen-alueeseen voitaisiin liittyä. Ja siksi minä haluaisin tuoda tämän ulottuvuuden tähän keskusteluun mukaan. Toivottavasti valiokunnan kollegat tukevat minua, vaikka kyseessä ei ole varsinaisesti budjettivaliokunnan toimivaltaan kuuluva asia. Jotta nämä järjestelmät toimisivat paremmin, kaikkien jäsenmaiden pitäisi voida liittyä Schengen-alueeseen. Ottaen huomioon, että me keskustelemme nyt integroidusta tietojenvaihtojärjestelmästä jäsenmaiden välillä nimenomaan siksi, että haluamme ulkorajoja Euroopan unionissa vahvistaa, ei ole ymmärrettävissä, että kaksi Euroopan unionin jäsenmaata, jotka ovat ja muodostavat itäisen ulkorajan, eivät ole Schengenissä mukana. Erityisesti huomioon ottaen, että nämä kaksi maata tekniset kriteerit täyttävät, jotta voisivat Schengeniin liittyä. Ja sen lisäksi nämä maata, osa, kaksi maata osallistuvat kaikkiin raportointitoimiin, jotka koskevat rajavalvontaa. Toivottavasti esittelijä etenee tähän suuntaan. Me tulemme tukemaan edustaja Kalmelin mietintöä, mutta toivoisimme, että tämäkin asia tulee mukaan ja minä tulen ehdottoman tarkistuksia näillä linjoilla. Toivottavasti ne tulet kompromissin mukaan. Paljon kiitoksia. En näe muita puheenvuoropyyntöjä. Teitä on paljon täällä salissa. Eli tämä tarkoittaa ilmeisesti sitä, että esittelijän pohdinnat menevät oikeille raiteille. Edustaja Kolmel, haluatteko vetää yhteenvedon? Olkaa hyvä. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ihan lyhykäisesti voin päättää tämän keskustelun. Haluaisin kiittää kollegaa puheenvuorosta ja olen samaa mieltä. Jos haluamme Schengen-alueen, niin silloin se pitäisi kattaa kaikki EUn jäsenvaltiot. No onko tämä mietintö sitten oikea paikka puuttua tähän painokkaasti? No se riippuu vähän sanavalinnasta. Tietysti voimme ottaa mukaan pienen viittauksen ja toisaalta täytyy varmistaa se, että nämä toimet joka tapauksessa toteutetaan. Ja tämä peruskysymys Schengen-alueella, sekin täytyy pitää mielessä. Kiitos. Schengen-alue on vähän niin kuin euroalue. Kaikki maathan, kaikkien maidenhan tulisi siihen liittyä. Hyvä edustaja, te voitte esittää tarkistuksenne viimeistään 27. marraskuuta kello 12. Te ja kaikki muut tarkistuksen mahdollisesti esittävät henkilöt. Budjettivaliokunta tulee 23. tammikuuta äänestämään asiasta ja äänestys Libyvaliokunnassa tulee tapahtumaan myöskin tammikuun aikana. Paljon aikaa ei tule olemaan 23. päivän jälkeen tammikuun loppuun loppuun. Seuraavaksi Jose Manuel Fernandes, joka on kalastusasiantuntijamme. Hän tulee puhumaan meille Euroopan unionin ja en nyt puhu tässä hedelmistä, Marokon kalastussopimuksesta. Monsieur le Président, bon, je vais parler en, en portugais. Euh, kiitos puheenjohtaja, puhun portugalia. Relato, euh, neste relatório de opinião. Lausunto luonnoksessani niin ei ole tarkistuksia. Voimme vain ikään kuin vastata kyllä tai ei asiaan. Joskus kysymykset ovat monimutkaisia, mutta silti voidaan vain sanoa kyllä tai ei. Eli tarkistuksia ei ole. Tietenkin kalastusasian valiokunta on tässä mm, aloitteen tekevänä valiokuntana, johtovaliokuntana ja meidän täytyy ottaa sitten budjettivaliokuntana mm, poliittisiin asioihin äh, kantaa. Minä puolan tätä sopimusta budjettivaliokunnan edustajana. Tässä on vuotuinen rahoitusvaikutus 37 miljoonaa euroa, joka kasvaa sitten vuosittain. Viimeisenä vuonna neljäntenä voimassaolo vuonna. Kyseessä on 44,5 miljoonaa euroa. Eli tämä on nelivuotinen sopimus. Tietenkään me emme halua astua kasvusasianvaliokunnan toimivallan varpaille, mutta halutaan pitää kuitenkin mielessä tässä, että asiaan liittyy ongelmallisia kysymyksiä jotka vaikuttavat tämän sopimuksen kattamisalueisiin. Haluamme, että koko Marokon väestö voi hyötyä tästä. Meitä kestävyys huolestuttaa. Haluamme ympäristöystävällistä kalastusta myöskin. Minun mielipiteeni ja lausuntoni asiasta ei ole kovin pitkä, se on nelisivuinen. En analysoi asiaa sen syvällisemmin siinä. Ehdotan, että me annamme myönteisen lausuman tästä aiheesta ähm, kalastusvaliokunnalle, eli että sopimus hyväksyttäisiin. Paljon kiitoksia. Haluaako joku käyttää puheenvuoron? Edustaja Gardiasepä, olkaa hyvä. Kiitoksia. No meitä on täällä jälleen enää esittelijä ja puheenjohtaja ja minä. No ainakin me kolme meppiä voimme ottaa kantamme esille. Eli jos muistan tämä kolmista, niin sitten olisimme varmaan ihan yksimielisiä tässä valiokunnassa. Eli tuen tätä Marokon kalastussopimusta budjettinäkökulmasta. Kiitos. Moi, je trouve que nos collègues euh, sont privés d'un grand moment. Tässä kollegat jäävät kyllä nyt ö, hienosta hetkestä paitsi. Mähän on heille rangaistuksena. C'est consensuel. Hein? Vaikuttaa olevan niin, että me olemme melkoisen yksimielisiä asiassa, eikä tämä johdu nyt mistään uupumuksesta. Onpa hienoa. Tämän rikkaan mielipideenvaihdon jälkeen haluaisin kertoa, että jos nyt joku vastustaisi tätä konsensusta, hän voi tarkistuksia esittää. Ja jos tällainen aikomus jollakin on, se pitäisi tehdä viimeistään kello 12.23. marraskuuta. 10. Äh, joulukuuta me äänestämme asiasta, mutta jos valiokunta seuraa nyt esittelijän kantaa, tämä on hyväksyminen ja tarkistuksia ei ole, neitä ei oteta vastaan. Äh, kalastusvaliokunta 23. tammikuuta äänestää asiasta ja täysistunto helmikuun täysistuntoviikolla. viikolla. Onko teillä muita kysymyksiä? Onko täällä, hyvät kollegat, ähm, henkilöitä, jotka haluaisivat käyttää puheenvuoroja? Ei vaikuta olevan näin, joten haluaisin kertoa, että seuraavat kokouksemme järjestetään 26. Äh, marraskuuta. Silloin on budjetti- ja talousarvojen valvontavaliokuntien yhteiskokous 27. marraskuuta 10.45 tarkastelemme kontvaliokunnan kanssa tarkistuksia Bögen ja Beresin mietintöön. Ja sitten 27. päivä marraskuuta myöskin siis yhä 27. marraskuuta budjetin ja kontin yhteiskokous. Ja tämä koskee oikeusvaltiota. Sitten kolmas äh, joulukuuta budjetin ja kontin yhteiskokous, äh, jossa esitellään toinen versio siitä, josta voisi tulla ensi vuoden talousarvio. Ja miinus 150 miljoonaa 15,3. Ja tässä yhteydessähän Ranska on äh, tähän asti asettanut kyseenalaiseksi budjettiäänestykset, äh, mutta tai sen, että niitä käydään ylipäänsä Brysselissä. Mutta tänä vuonna näyttää siltä, että jos tämä 15, 15.3 toteutuu, niin voisimme äänestää asiasta Strasbourgissa. Muuten siitä pitää äänestää sitten tammikuun Strasbourgin viikolla. Ja olisipa hyvä varoittaa asiasta vielä Romaniaa tulevaa puheenjohtajamaata. Erittäin hienoa. Tämähän oli hieno päivä Paljon kiitoksia kaikille, jotka osallistuivat työhömme. Paljon kiitoksia sihteeristölle, kiitoksia tulkeille, kiitoksia poliittisille neuvonantajille, kaikille teistä, hyvät naiset ja herrat. Ja suureksi iloksemme tapaamme pian uudelleen. Hyvää iltaa kaikille. Kokous päättyy tähän.